Monsieur le... Hyvä Euroopan oikeusasiamies, hyvät eh, parlamentaarikot, hyvät virkamiehet, hyvät eurooppalaiset virkamiehet, kiitos siitä, että olette läsnä tässä varsin tärkeässä kuulemistilaisuudessa meidän talousarvion valvontavaliokunnallemme. Pyydän etukäteen ansiksi herra Staskin puolesta, joka on ensimmäinen <clears throat> varapuheenjohtaja meidän valiokunnassamme. Tämä kuulemistilaisuus on ohjelmoitu meidän esittelijämme Greslen puolesta, hänen pyynnöstään, anteeksi. Annan hänelle piakkoin puheenvuoron. Olen erittäin kiitollinen siitä ja kiitän tässä yhteydessä, että oikeusasiamies vastasi myöntävästi kutsuumme. Me tarvitsemme teitä, että te vähän selkeyttäisitte, valaisitte tilannetta, kerrotte, mikä on teidän korkean tason vastuualueenne, kun on kyse <clears throat> eurooppalaisten toimielimen, eurooppalaisten <clears throat> toimielinten hallinnoinnista ja yhteydenpito kansalaisiin ja miten tämä toimii. Haluaisimme kuulla myös mielipiteenne siitä, huolimatta oikeastaan kaikista niistä aiheista, millä on huomioitu tai kirjattu hallinnon toimimattomuudesta, huonosta toiminnasta ja mitkä ovat ne kurinpitomenettelyt, joihin on ryhdytty. Eli kaikki ne aiheet, jotka Rova Gresli on ottanut esille omassa mietinnössään. jean Lui on meidän läsnä täällä. E, kiitos hänelle, että hänkin tulee antamaan oman panoksensa tähän selveyttämään, selkeyttämään tätä aihetta koska on kyse siitä, että suojaamme ihmisiä, turvaamme ihmisiä, mutta on myös tarkoitus, että paljastetaan, ilmiannetaan, tuodaan tietoisuuteen kaikki se, mikä ei toimi tai toimii huonosti meidän toimielimissämme. Haluan vielä kiittää Karen, Ann Karen Williamia, joka tulee myös käyttämään puheenvuoron, koska hän johtaa, miten voisin sanoa, kurinpito- ja tutkimusosastoa pääosastossa – inhimillisten resurssien pääosastossa. On erittäin mielenkiintoista kuulla myös teidän mielipiteemme, mutta sen enempää viivyttelemättä annan puheenvuoron meidän esittelijämme Rova Ingeborg Greslelle. Olkaa hyvä. Ah oui, euh, donc elle... Vielä, vielä, anteeksi, yksi asia. Hän tulee päättämään meidän kuulemistilaisuuskeskustelumme. Pikemminkin annan tässä välittömästi puheenvuoron oikeusasiamiehelle. Olkaa hyvä, herra Diamanturos. Merci beaucoup, monsieur Audi, pour... Euh, Kiitoksia tästä kutsusta ja siitä, että olen saanut näin lämpimän vastaanoton. On hienoa olla täällä talousarvion valvontavaliokunnassa ja haluaisin kiittää myöskin Gresleä tästä kutsusta ja siitä, että saan tulla kertomaan kannoistani tästä ilmiantokysymyksestä ja kurinpidollisista kysymyksistä. Ja jos teille sopii, niin pidän tämän puheenvuoron englanniksi. Eli haluaisin kiittää talousarvion valiokuntaa tästä kutsusta tulla keskustelemaan tämän puutteista ja mahdollisista parannuksista ilmiannon ja kurinpitomenettelyiden osalta. Olen jo esittelijälle ilmoittanut, siis Gresselle, huomioita tästä aiheesta, enkä viitannut ainoastaan henkilöstösääntöihin, vaan myöskin sääntöihin, jotka liittyvät Euroopan petoksen torjuntaviraston Olafin toimintaan. Ja minulla oli kaksi kysymystä mielessäni. Ensinnäkin, millä tavalla voimme edistää eettistä käytöstä ja vähentää epäeettistä käytöstä virkamiesten tasolla ja kommentoin sitten ilmiantoa tästä näkökulmasta. Toinen kysymys. Miten jaetaan vastuu eri päälliköiden osalta eri elimissä, virastoissa ja toimistoissa EU:ssa? Ja kun puhun näistä kurinpitomenettelyistä, puhun juuri tästä työnjaosta. Aluksi haluaisin sanoa, että tänään en puhu mistään yksityiskohtaisista ehdotuksista, vaan otan esille tiettyjä ongelmia ja millaisia muutoksia mielestäni pitäisi tehdä. Mutta tässä vaiheessa olisi ihan varhaista sanoa, millä tavalla pitäisi muuttaa tämänhetkistä säännöstöä. Myöskin heti haluksi haluan tehdä selväksi, että ei, minun puheenvuoron ei ole mitenkään kattava katsaus kaikkiin muutoksiin, henkilöstösääntöihin tai oikeudellisiin puittoisiin, puitteisiin Olafin työssä, mutta ottaisin esiin tärkeän kysymyksen, joka liittyy Olafin rooliin. Olaf perustettiin 12 vuotta sitten ja asiantuntijakomiteoiden työ, joka liittyy petoskysymyksiin, huonon hallintoon ja nepotismiin komissiossa. 1071 asetus vuodelta 1999 eli OLAF-asetus antaa OLAFille valtuudet käyttää komission valtuuksia, tehdä sisäisiä tutkintoja, pistotarkastuksin ja tarkastuksin jäsenvaltioissa ja OLAF myöskin tekee sisäisiä tutkintoja EUn virastoissa, toimielimissä ja muissa elimissä. Tämä sisäinen ulottuvuus on se, joka koskettaa meitä täällä tänään. Täytyy muistaa, että Olafin rooli sisäisissä tutkinnoissa ei pohjaudu pelkästään Olaf-asetukseen. Asetus vaatii, että jokainen toimielin tekee päätöksen, jos, joka liittyy sisäisiin tutkimuksiin Olafin tasolta. Ja mitä enemmän tämä sääntö on mukana, myöskin toimiltien välisessä sopimuksessa, joka hyväksyttiin samaan aikaan kuin asetus. Päätöksessä sanotaan, että Olaf voi tutkia mahdollisia petostapauksia, korruptio ja muita laittomia toimia, mutta myöskin vääränlaista käytöstä, joka saattaa johtaa kurinpitomenettelyihin. Myöskin olen nyt kertonut hyvin monimutkaiset säännöstä ja luen sen sellaisena kuin se oikeasti on kirjattu. Eli todisteet, jotka antavat syytä olettaa, että on mahdollisia petostapauksia, korruptiota tai muita laittomia toimia, jotka haittaavat yhteisön etuja tai vakavia ongelmia, jotka liittyvät ammatin harjoittamiseen ja jossa ei ole noudatettu virkamiesten velvollisuuksia, joista saatetaan määttää rangaistuksista tai rikosoikeudellisesta menettelystä. Tämä koskee kaikkia henkilöstön jäseniä. Vuonna 2004 yksinkertaisempi sääntö otettiin mukaan henkilöstösääntöihin muuttamalla artiklaa 86 ja tämän artiklan avulla viranomainen tai OLAF voi käynnistää hallinnollisia tutkimuksia, mikäli he saavat viestiä siitä, että virkamies tai entinen virkamies ei ole noudattanut henkilöstösääntöjä. Oli se sitten tahallista tai tahatonta. Olafin työllä on monta oikeuspohjaa ja se aiheuttaa epäselkeyttä. Ja selitän lyhyesti näistä epäselvyyksistä, vaikkakin vain toinen tässä vaiheessa on meille tärkeä. Ensimmäinen epäselvyys liittyy siihen, että Olafia kutsutaan petoksen torjuntavirastoksi, mutta asetuksessa sille annetaan paljon suurempi rooli, kun se suojelee unionin talousetuja säännönvastaisuuksia vastaan, ja siihen välttämättä ei liity epärehellisyyttä. Toinen epäselvyys liittyy siihen, että toisissa lakisäännöissä, myöskin henkilöstösäännöissä, on puhuttu siitä, että Olafilla on valtuudet tutkia mahdollisia väärinkäytöksiä toimielimissä, vaikka se ei mitenkään vaikuttaisi unionin rahoitukseen. Mielestäni tämä toinen epäselvyys on erittäin vahingollista, koska se saattaa johtaa väärin odotuksiin ja epäselvyyteen sen suhteen, mitä Olaf voi ja mitä sen tulisi tehdä. Uskon, että tämä myöskin heikentää sitä, mikä minun mielestäni on näiden toimielinten johtajien vastuu, eli siis ylläpitää korkeita eettisiä standardeja. Puhun tästä myöhemmin, mutta sitä ennen alustan tämän kysymyksen kertomalla ilmiannosta. Vaikka tämä termi ilmianto, whistleblowing, ei käytetä 23a ja 23b henkilöstösäännöstä, viittaavat nimenomaan ilmiantosäännöksiin. Ja tässä on kaksi asiaa. Ensinnäkin siinä määritellään olosuhteet, joissa tietyn tyyppistä ilmiantoa suojellaan kostoiskuilta, toimielimissä, joissa niitä tehdään. Ja tämän suojelun kattavuus on sitten tärkeä aihe, joka on kiinnostava tämän valiokunnan jäsenille. Mutta se ei kuitenkaan ole minun puheenvuoroni keskiössä. Sitten toinen asia, ja tässä viittaan nyt lähinnä artiklaan 22a, on tehdä pakolliseksi se, että virkamiehet tekevät ilmiantoja. 22a artiklassa on velvoite, että virkamiesten täytyy ilmoittaa mahdollisista petostapauksista, korruptiosta tai muista laittomista toimista tai ammattikäytöksestä, joka saattaa olla törkeä henkilöstösääntöjen rikkomus. Virkamies voi noudattaa tätä ilminantovelvollisuutta ilmoittamalla asiasta esimiehelleen tai menemään suoraan Olafiin. Ja ne, jotka saavat tätä tietoa, heidän täytyy toimittaa toimittaa nämä tiedot väärinkäytöksistä viipymättä eteenpäin. Säännöissä on useita huomioita. Ensinnäkin tarkka laajuus ei ole selvää, koska ei ole selvää, eli artikla 21a, se viittaa tapauksiin, joissa viranomainen saa ohjeita, jotka hän katsoo säännönvastaisiksi tai jotka aiheuttavat huomattavia ongelmia tapaus, josta tässä puhutaan, ei ole kovin hyvin määritelty, mutta eettiset kysymykset ovat mukana tässä ainakin joissain tapauksissa. Toiseksi ilmiö, ilmiantosäännöt eivät pane toimielimen johtoa vastuuseen, että sen pitäisi toimia aktiivisesti. Ainoa toimi on se, että asia pitää toimittaa Olafin tietoon, mikäli tämä väärinkäytös katsotaan vakavaksi. Tämä nyt ei ole tyydyttävä lähestymistapa, ei käytännössä eikä edes periaatteessa. Käytännössä nämä epäselvyydet liittyen Olafin rooliin eivät ole ratkenneet ajan myötä, eikä ole selvää, tai ainakaan minulle ei ole selvää, pitääkö Olaf tehtäviään tutkimustapauksina silloin, kun kyse on mahdollisista väärinkäytöksistä, jotka eivät vaikuta unionin talousetuihin. Tällä hetkellä on olemassa epäselvyyttä siitä, mitä Olaf voi ja mitä sen tulisi tehdä tapauksissa, joissa unionin talousedut eivät ole uhattuina. Tällainen epäselvyys saattaa syntyä ilmiantajien piirissä ja mahdollisten ilmiantajien piirissä, vaan myöskin toimielinten johtajiston tasolla ja ehkä jopa itse Olafissa. Ja tämä riski vain pahenee, koska se henkilöstönnöstön artikla 22a on hyvin hankala ymmärtää. Ja sanamuoto tässä päätöksessä on ollut aika kehno. Ja lisäksi periaatteessa eettisten standardien ylläpitäminen EUn toimielimissä ja epäeettisen käytöksen torjunta kuuluu näiden toimielinten johtajille. Ja jos sanotaan, että joku muu käsittelee näitä väärinkäytöksiä, ei rohkaise näitä johtajia kantamaan vastuutaan ja ryhtymään toimiin asian oikaisemiseksi. Olen nyt keskittynyt ongelmiin, joita olen nähnyt tämänhetkisissä säännöissä, ja loppupuheenvuorossa selitän, millaisia tavoitteita EUn lainsäätäjillä pitäisi olla mielessä, kun katsotaan näitä oikeuspuitteita. Ensinnäkin henkilöstösäännöissä pitäisi selkeästi määritellä se, että toimielimet ja erityisesti niiden ylin johto on vastuussa siitä, että pidetään kiinni eettisistä standardeista ja ennaltaehkäistään epäeettistä käytöstä. Pitää rohkaista siihen, että ilmoitetaan epäammattimaisesta käytöksestä ja ryhdytään toimiin tällaisten raporttien pohjalta. Epäammattimainen käytös vaatii huolellista analyysiä. Ja kuten jo totesin, asiat, jotka on katettu artiklassa 21a henkilöstösäännöissä, pitäisi myöskin ottaa mukaan. Eli tapaukset, joissa virkamies saa ohjeita, joita hän pitää sääntöjen vastaisena tai jotka todennäköisesti aiheuttavat vakavia ongelmia. Toimielinten vastuu edistää raportointia ja ryhtyä toimiin raporttien pohjalta mielestäni on periaatteessa oikein. Näin voitaisiin myöskin oikaista epätasapainoja tämänhetkisessä ilmiantosäännöstössä. Nämä säännöt keskittyvät velvollisuuteen ilmiantaa ja siihen, että ilmiantaja vastaan ei saa ryhtyä minkään kostotoimenpiteisiin. Eli sisäinen ilmianto on mahdollinen resurssi, jonka myötä johtajisto voi laistaa vastuuta. Jos tulee valituksia, valituksen tekijää ei pitäisi pitää uhkana tai kiusankappaleena. Tämä on väärä lähestymistapa, koska se vain pahentaa tilannetta. Oikea lähestymistapa on se, että katsotaan valitukset mahdollisuutena saada hyödyllistä tietoa, selittää toimintaansa ja ryhtyä oikaiseviin toimiin, mikäli tarvis. Olafin suhteen mielestäni on tärkeää, että lainsäätäjä määrittelee selkeästi käyttämällä yksinkertaista kieltä, mikä on viraston toimivaltuuksien laajuus tutkimuksia tehtäessä, ja sen täytyy varmistaa, että henkilöstösäännöt ja Olaf-asetus ovat yhdenmukaisia tässä mielessä. Tavoitteena on se, että Olaf auttaa toimielimiä kantamaan vastuunsa eettisissä kysymyksissä, eikä vapauttaa niitä näistä vastuista. Se tutkii korruptio, petos ja muita väärinkäytöstapauksia, ja sille pitää luoda oikeat puitteet. On selvää, että sisäiset tutkimukset pitää tehdä Olafissa aina, kun ne kuuluvat sen ydinalaan – eli petoksiin tai korruptioon. Kaikki väärinkäytöstapaukset eivät kuitenkaan liity näihin asioihin, ja siksi on tärkeää, että toimielimet pystyvät tekemään omia hallinnollisia tutkimuksiaan silloin, kun se on tarpeen, kuten artiklassa 26 tällä hetkellä on sanottu. Tällä hetkellä oikeusperusta ei mahdollista Olafin ja toimielimen välistä sopimusta sen suhteen, kenen olisi parasta tehdä sisäinen tutkimus. Myöskään siinä ei ole mahdollisuutta, että toimielin pyytäisi teknistä apua Olafilta sen omien sisäisten tutkimusten osalta. Ja näihin puutteisiin täytyy puuttua. Komission ehdotuksessa on se riski, että tilanne pahenisi tältä osin ja siinä on suunnitteilla, että Olaf voi tehdä yksipuolisen päätöksen siitä, käynnistääkö se sisäisen tutkinnan ja jos se päättää tehdä niin, kyseinen toimielin ei silloin voisi käynnistää omaa tutkimustaan samasta asiasta. Ja silloin se pitäisi päättää kaikki jo aloitetut tutkimukset. Seurauksena saattaa olla, että toimielin ei voi ryhtyä toime, kurinpidetoimiin ennen kuin oleva sanoi oman tutkintansa valmiiksi. Ja joskus tämä saattaa olla oikea ratkaisu. Esimerkiksi kun epäillään korruptiota tai petosta, mutta joissain tapauksissa olisi tehokkaampaa ja nopeampaa, että toimielin itse tekisi hallinnollisen tutkinnan ja joissain tapauksissa ehkä saamalla teknistä apua Olafilta. Kun epäillään petosta tai korruptiota, en usko, että Olafin yksipuolinen päätös olisi tavanomainen tapa edetä. Muissa tapauksissa olisi parempi antaa kuulemisapua ja tehdä sopimuksia Olafin ja toimielinten välillä, ja jos sopimusta ei voida tehdä, Olaf, Olaf voittaa oman kantansa puolesta, jos se katsoo, että kyse on unionin rahoituksellisesta eduista. Sitten vielä kurinpitomenettely. Se liittyy tilaiseen, tilanteeseen, jossa on puhuttu liitteessä yhdeksän henkilöstösäännössä. Eli tilanne, jossa virkamiestä syytetään samoista, näitä samoista toimista. Artiklassa 25 todetaan, että lopullinen päätös kurinpitoasioissa tehdään vasta sen jälkeen, kun lopullinen päätös on saatu tuomioistuimesta on jälkeen käsitellyt tapausta. Tavoitte on selkeä, mutta kuitenkin kahta asiaa pitää miettiä edelleen. Ensinnäkin henkilöstösäännöissä artiklassa 25. Sitä aletaan soveltaa silloin, kun asia on viety tuomioistuimeen, mutta sitä ei voida soveltaa enää, kun tuomioistuin antaa päätöksen. Mutta muissa kielitoisinnoissa on sanottu, että sääntöä sovelletaan heti, kun rikostutkinta alkaa, ja se päättyy vasta sitten, kun kaikki vetomusmahdollisuudet on käytetty. Eli selvyyden vuoksi luen nyt tämän ranskakielisen version. Siinä sanotaan, että kun virkamies on rikosoikeudellisen toimin tutkimuksen kohteena, hänen tilanteensa voidaan saada kuntoon vasta, kun tuomioistuimen päätöksestä on tullut lopullinen Ja sitten nämä avaintermit ovat erilaisia eri kielissä. Englannin kielessä puhutaan sanasta act, acts, ja ranskankielisessä versiossa fe, eli faktoista. Nämä ongelmat voitaisiin ratkaista laatimalla säännöt uudelleen silloin, kun mukana on kiistanalaisia faktoja myös tuomioistuimen käsittelyssä – ja lopuksi haluaisin kertoa teille yhdestä ajatuksesta. Tämä nyt on alustava ajatus, ja tätä pitäisi miettiä laajasti ennen kuin siitä laaditaan laki. Puhuin jo olosuhteista, joissa Olaf luotiin, ja väistämättä samalla yleisö alkoi luottaa komissioon ja EUn toimielimiin yleensäkin entistä vähemmän. Minusta tuntuu, että Olaf on saanut liian suuren taakan alusta pitäen. Siihen kohdistuu epärealistisia odotuksia, eli että Olaf ratkaisisi kaikki asiat, joita ilmiantajat saattavat toimielimissä tuoda esille. Siksi 22b-kohta henkilöstösäännöstä, joka liittyy tiedon paljastuksiin parlamentille, komissiolle, neuvostolle ja niin edelleen, sitä ei ole kehitelty riittävän pitkälle. Säännöissä ei puhuta siitä mitään, mitä näiden henkilöiden pitäisi tehdä näillä tiedoilla. Oikeusasiamiehen tapauksessa näitä tietoja käsitellään lähinnä valituksina, mutta en tiedä, miten muut henkilöt, jotka mainitaan kohdassa 22b, käsittelevät tietoja, joita he saavat ilmiannon kautta. Jos noudatatte niin määritellä Olafin toimivaltuudet selkeämmin, ehkä olisi hyvä myöskin miettiä sitä, että voitaisiin vähän lihottaa tätä kohtaa 22b. Esimerkiksi sääntö näihin henkien liittyen, ne voisivat kuulla toisiaan, jakaa tietoja menettelyistä – ja olla kollektiivisessa roolissa hyvien käytänteiden vaihdossa, kun ajatellaan ammattietiikkaa. Tiedän, että komissio on jo ryhtynyt toimiin nimeämällä eettisistä asioista vastaavan harjoittelijaohjelmiin, ja tätä pitäisi kehitellä vielä eteenpäin ja antaa sille toimijoiden välinen ulottuvuus. Ja tässä prosessissa olen valmis auttamaan teitä. Kiitos. Kiitos, hyvä oikeusasiamies. Nämä taputukset osoittavat, että olemme kuunnelleet tarkkaavaisina teidän ajatuksianne ennen kuin käynnistämme varsinaisen keskustelun. Niin hyvä sanoi Lui, annan teille välittömästi puheenvuoron, jotta voitte antaa näkemyksen ammattiharjoittavan lakimiehen, eh, nä, lakimiehen näkökulmasta asiantuntijana. Kiitos. Hyvä oikeusasiamies, te käytitte termiä, joka minusta on varsin sattuva ja osuva, joka tekee hyvin yhteenvedon niistä tuntemuksista ja vaikeuksista, joihin lakimies törmää usein silloin, kun hän on Olafin kanssa tekemisissä käsittelemässä virkamiestä käsittelevää asiaa. Te puhuitte siis asiasta vous expliquer ce qui... Epäselvyys tai kaksitahoisuus. Tässä on kyse siis, jos on kyse eh, yhden henkilön kuulemisesta, jonka Olaf, Olaf toteuttaa. Sen jälkeen on kyse henkilötekijöistä. Luetaan ihmiselle hänelle kuuluvat oikeudet ja hänelle myös osoitetaan ja kerrotaan, mitkä ovat ne oikeudet, että häntä ei voida lähteä syyttämään automaattisesti. Tähän on, tässähän on kyse menettelyistä, joihin törmätään jokaisissa jäsenvaltioissa, kun on kyse rikosoikeudellisista asioista. Menen vieläkin vähän pidemmälle joissakin jäsenvaltioissa. Öö, öö, syytetyllä on myös oikeus valehdella hänellä on oikeus ja Ehkä se on tietysti keskeinen paha virhe puolustuksen kannalta, mutta hänellä on oikeus siihen. Jos sitten jatketaan näiden oikeuksien luettelointia ja ilmoittamista, hänelle ilmoitetaan, että hänellä on oikeus ilmaista itsensä kaikilla virallisilla kielillä, EU-virallisilla kielillä. Mutta täsmennetään, että tutkimus käydään tietyllä yhdellä kielellä, englannilla tai ranskalla ehkä tässä tapauksessa. Toisissa tilanteissa sanotaan selkeästi, että jos he haluavat puhua omalla kielellään, esimerkiksi slovenian kielellä tai maltan kielellä, niin siitä syntyy valtavia ongelmia ja se tulee kyllä ärsyttämään tai häiritsemään kaikkia. Olen pahoillani, vaikka tässä haastekirjassa sanottaisiin, vaikka siinä sanottaisiin, että tutkimus tullaan viemään läpi sillä ja sillä kielellä, niin teillä on oikeus tulla kuulluksi toisella kielellä, niin me tiedämme jo etukäteen, että se tulee synnyttämään ongelmia. Minulle se tuottaa vaikeuksia. Ei minä mitenkään vastusta sitä, että sanotaan tutkimus käydään tietyllä kielellä, mutta voitaisiin samalla sanoa, että te, teillä on oikeus pyytää toista kieltä käytettäväksi, se on ongelma, se voi olla ongelma, mutta tässähän on tietty epäselvyys ja hankaluus, kaksijakoisuus, jos sitä ei etukäteen selvennetä. Jos on sitten sanottu, että hän ei missään nimessä saa lähteä syyttämään itseään. Mutta te, jos te lähdette soveltamaan päätöksiä, joita Olaf on tehnyt, niin teidän pitää tehdä yhteistyötä lojaalisti Olafin kanssa. Ja tässäkin se kaksijakoisuus astuu peliin kuvaan. Tämä on kyllä keskeinen perustavaa laatua ole oikeudellinen virhe, koska tässähän on kyse itse asiassa äh, siitä perusluonteesta, työn luonteesta, jota Olaf tekee. Mitä Olaf tekee? Olaf vie läpi hallinnollista tutkimusta. Meillä on, silloin jos on kyse sisäisistä tutkimuksista, mehän puhun useimme vain sisäisistä tutkimuksista, on kyse henkilöstöön kuuluvasta jäsenestä, jota tutkimus koskettaa. Jos me sovellamme henkilöstösääntöä asianmukaisesti, virkamies tai määräaikainen virkamies on velvoitettu toimimaan lojaalisti toimielintä kohtaan. Heillä on myös velvollisuus noudattaa arvokkuutta. Näin ollen minun mielestäni jokainen virkamies, joka ikinen määräaikainen virkamies tai virkamies, joka ei ole toiminut arvokkaasti toimielintä vastaan, on silloin äh, jättänyt, äh, ei ole toiminut asianmukaisesti ja silloin on kurinpitomeno toimenpiteet asialle, äh, astuvat kuvaan, koska silloin on kyse myös siitä, että he eivät ole toimineet asiallisesti henkilöstöä kohtaan eikä toimielimiä kohtaan. Tässäkin on tietty kaksijakoisuus. Se on kiusallista, vaikka me olemme valmistelleet tätä asiakasta, tätä tiettyä henkilöä, mutta kuitenkin siitä lähtien, kun on kyse jostakin Olafin tekijöstä, joka sanoo, että ei teillä ole mikään velvollisuus lähteä syyttämään itseään, teidän pitää vastata kaikkiin teille esitettyihin kysymyksiin niin tämä ei kuitenkaan todellisuudessa vastaa itse todellisuutta, todellista tilannetta. Epäselvyys, kaksijakaisuus, miksi? Minä olen mm, ihan tällä viikolla, olin tällä viikolla Olafin järjestämässä kuulemistilaisuudessa. Täällä sanottiin, milloin Olaf on perustettu, niin tuolloinkin kerrottiin että eräs tutkimuksen vetäjistä oli lakimies. Hän kuului siis erään jäsenvaltion lakimiestön piiriin. Minä en voi käsittää tätä. Mielestäni tämä on käsittämätöntä. Minulla ei ole vastassani mitään oikeusoppinutta, vaan minulla on vastassani Ulafin virkamies tai Ulafin määräaikainen virkamies. Ei hän saa toimia tässä kansallisen tuomari valtaan kuuluvan henkilön ominaisuudessa. Tässä on jotakin tavallaan pirullista mutta mikä tässä nyt kauhistuttaa on se, että Olafin jäsenet, jotka vievät tätä tutkimusta läpi, eivät ole vielä tähän päivään mennessä ymmärtäneet, että kun heistä tulee henkilöstön, EUn toimielimen henkilöstön jäseniä, henkilöstön kuuluvia jäsenöitä, he eivät voi enää kuulua oikeusoppineiden piiriin, he eivät enää voi olla tuomareita, lakimiehiä ja niin edespäin. Kun he ovat virkamiehiä tai Olafin virkamiehiä, Olafin määräaikaisia virkamiehiä, heidän pitäisi mennä pidemmälle tässä ammattikuvassaan. Ja kun sanotaan, että on kyse tuomari valtaan kuuluvasta henkilöstä, niin silloin tässä erehdytään kyllä raskaasti. Tässä on todella vakava epäselvyys, epätarkkuus, kaksijakoisuus, ja se on erittäin paha ongelma. Epäselvyys myös sen takia, että meille kerrotaan, että on meneillään kyseessä hallinnollinen tutkimus, mutta samalla tämä tutkimus voi johtaa siihen tilanteeseen, silloin kun sen tutkimus on viety loppuun ja se saatetaan kansallisten oikeusviranomaisten tietoon, niin kansalliset oikeusviranomaiset voivat päättää, etteivät he käynnistä mitään oikeudellista tutkimusta, lähettävät tämän kyseisen asiakirjan heti kyseisen tuomarin eteen, joka tekee päätöksen tämän raportin perusteella, jonka Olaf on laatinut. Minä en ole ihan vakuuttunut, että tämä on ihan oikeuden, oikeusoppineiden periaatteiden mukaista. Onko se ihan laillista? Tässäkin on vakava ongelma, vakava epäselvyys. Onko tämä lainmukaista. Minä luulen, että nämä tekijät, nämä mainitsemani elementit ovat äärimmäisen vakavia, koska ne kyseenalaistavat oikeusturvan, joka on keskeistä demokraattisessa yhteiskunnassa. Mutta ei tässä ole vielä kaikki minun mielestäni jos meillä on nyt käsissämme meneillään hallinnollinen tutkimus, se henkilö, joka on tämän tutkimuksen kohteena, hän, tällä henkilöllä on oikeus päästä lukemaan tätä asiakirjaa, ainakin ennen kuin se on viety loppuun. Jos on kyse ihan puhtaasti oikeudellisesta tutkimuksesta, niin tällä samalla henkilöllä on yhtäläinen oikeus päästä lukemaan tätä asiakirjaa ennen kuin se on viety loppuun, ennen kuin se on viety oikeustuomioistuimen eteen. Mutta tällä hetkellä asianlaita ei ole näin. Ei päästä näihin Olafin asiakirjoihin, ei koskaan. Ainut hetki, jolloin kyseisellä henkilöllä on pääsy näihin asiakirjoihin, on silloin, kun jos se palautetaan kansallisten oikeusviranomaisten eteen tai johonkin ad hoc komitean eteen, niin silloin se tullaan välittämään minne ja mitä. Mitä välitetään? Välitetään sitä, minkä Olaf tieten tahtoin haluaa välittää, mutta ei ole mitään mahdollisuutta minulla lakimiehenä, puolustusasianana päästä lukemaan koko asiakirja, koko asiakirja kokoelmaa. Tässä on kyse tämmöisistä kilometri kilometritutkimuksista. Minä olen törmännyt tutkijoihin, jotka sanovat, että asiakirja voisi olla kolmen tai neljän metrin korkuinen asiakirja pinot. Mutta koskaan kenelläkään ei ole ollut pääsy näihin asiakirjoihin, minun tietääkseni tähän mennessä. Meillä on tässä kyse todella räikeästä rikkomuksesta, oikeudellisen turvan rikkomuksesta. Se kuuluu perusoikeuksiin ja niitä on rikottu räikeästi vielä toinen elementti, joka on erittäin vakava, itse tutkimus. Silloin kun on kyse Olafin käynnistämistä menettelytavoista, nämä tutkimukset eivät pääty koskaan. Ensimmäinen syy lienee siinä, että ei anneta mm, Olafin tutkijoille riittävästi keinoja, jotta ne voisivat, he voisivat viedä asianmukaisesti nämä tutkimukset loppuun. On usein huomattu, että Olafin tutkijat eivät ole vastuussa yhdestä asiasta, vaan heillä on kymmeniä tuhansia, voisin sanoa, asiakirjoja käsiteltävinä. Ehkä se on ihan hyvä Olafin organisaatio ajatellen, mutta se on kestämätön tilanne ajatellen sitä virkamiestä, sitä henkilöä, joka on tutkimuksen kohteena. Ennen kaikkea minulle se on kestämätön, sietämätön tilanne, jos ajattelemme toimielintä, jonka pitää tehdä työtä sellaisten toimihenkilöiden myötävaikutuksella, jotka itse kokevat olevansa oikeudellisesti turvattomalla alueella, koska tässä on kyse ammatillisista oikeuksista ja tämä tilanne on kestämätön. Minun mielestäni sitä ei voi hyväksyä. Minkä takia Olaf sitten tyrmää näihin ongelmiin ja mitä ongelmia Olafilla on? Olafin sisällä on todella pahoja ongelmia, koska silloin kun tutkimuskuuleminen käynnistetään, niin silloin on kyseessä kaksi tutkijaa, jotka tekevät työtä kielellä, joka ei ole kummankaan äidinkieli. Heidän täytyy siis kuulla henkilöä. Vastaukset näihin kysymyksiin ovat pitkiä, monimutkaisia ja niitä pitäisi syntetisoida, niistä pitäisi tehdä hyvä yhteenveto, jotta ne olisivat käyttökelpoisia sitten oikeuden pöytäkirjoissa. Ne, niistä pitää tehdä yhteenveko kielellä, joka oli ehkä kenenkään äidinkieli. Tämä on todella äärimmäisen vaikeata. Kaiken lisäksi, kun Olafin tutkijoilla ei ole mm, ainakaan silloin, kun on kyse esimerkiksi jonkun sihteerin avustajasta, niin Olafin tutkijoilla ei ole mahdollisuutta kirjata ylös niitä lausumia, joita henkilö on antanut. Hänen pitää vain kuulla, ei voida niitä kirjata mihinkään koneelle, minnekään ylös. Ei voi kirjoittaa käsin yhtään mihinkään sitä, niitä lausuntoja, joita kuultava henkilö on antanut. Minua tämä vähän naurattaa tässä, mutta kyllä se samalla on pelottava ajatus, koska asianajana minä aina ajattelen en edes syytetyn oikeusturvaa ja silloin se oikeusturva ei ole toteutunut asiallisesti. Jos meillä on tilanne, missä henkilö törmää keskeisiin alkeellisiin vaikeuksiin, hänen pitäisi pystyä kirjoittamaan ylös keskeiset lausunnot kielellä, joka oli hänen äidinkielensä. Silloin oikein kirjoitus ja kielioppivirheet astuvat kuvan mukaan. Eli ei ole myöskään riittävästi edes välttämätöntä minimiaikaa kirjoittaa ylös ja katsoa edes silmiin sitä ihmistä, jota kuullaan. Katsoa häntä syvälle silmiin ja katsoa suoraan silmiin ja pyrkiä sieltä saamaan irti se totuus. Ei voi käy, viedä läpi tutkimusta, jos ei voi käyttää aikaansa ja suurinta osa aikaa tehtäviin, jotka ovat varsinaisia tutkimukseen liittyviä tehtäviä. Kyllä se tut, totuus haetaan kuultavan ihmisen silmistä eikä mistään miltään valkokankalta. Ja minä voin myös taata teille, että jo useaan otteeseen asianajajana – asianajan ominaisuudessa minä olen kuullut vähän näitä erilaisia <clears throat> erilaisia ääniä, joita suihkii siellä sun täällä, ikään kuin se olisi luodin ääntä tai tuulen ääntä. Sitten lähestytään, lähestytään, lähestytään ehkä sitä lopullista kohtaa. Olisi pitänyt vain ojentaa auttava käsi, niin Olafissa sitten taas tulee seuraava kysymys, edellinen kysymys jäi vielä pikkusen auki ja koko tutkimus heilahti nurinkurin ja se meni totaalisesti pieleen, koska olisi pitänyt viedä loppuun se kysymys, josta olisi saatu se lopullinen vastaus, joka olisi ollut tutkimuksen kannalta oleellinen. Mutta kaikki muut kysymykset oli tehty valmiiksi etukäteen, mutta tämä kyseinen kysymys, keskeinen kysymys, joka olisi voinut ratkaista koko prosessin, sitä ei kuultu. Tämä on valitettavaa surkeata ja se on vakavaa tutkimuksen kannalta, ihmisen oikeusturvan kannalta ja toimielinen toiminnan rahoituksenkin kannalta älkää unohtako, kun teillä, minä puhun tässä usein asiakkaani näkökulmasta, mutta kun on kyse siitä, että on kyse asiakkaan mahdollisimman hyvästä palvelusta. Meidän täytyy myös kunnioittaa puolustuksellisia oikeuksia. Ei tarkoita vain, että opetetaan tälle asiakkaalle, että kerrotaan hänelle, miten hänen pitää vastata. Me olemme oikeuden palvelijoita. Emme me voi auttaa sitä tosiseikkaa, että, että meidän asiakkaamme ryhtyisi valehtelemaan. Meidän täytyy turvata asiakkaamme oikeusturva. Ja se on erittäin valitettavaa, että minä asianajana törmään usein siihen tilanteeseen, että tutkimus ei johda mihinkään. Ei sen takia tutkimus tutkija olisi huono, vaan että tutkijalle ei anneta hänen tarvitsemia välttämättömiä keinoja, resursseja viedäkseen kunnolla tutkimuksen läpi. Mitä tästä seuraa? Tästä seuraa se, että nämä tutkimukset ovat loputtomia, ne eivät pääty ikinä. Meillä on yhdessä tutkimuksessa ollut kahdeksan kuulemistulaisuutta, jotka kestivät 55 tuntia. Tässä oli kyse keskitason hallintovirkamiehestä ja tästä oli tuloksena ainoastaan se, että tutkija oli aivan pätemätön tähän. Hän ei tiennyt, mikä tarkoittaa sana tutkimus tässä prosessissa. Kun hän sai asiakirjan käsinsä, hän pani, niin hän kulutti kaksi vuotta perehtyäkseen siihen. Tässä oli kyse henkilökohtaisesta ajatuksesta, ei ollut kyse mistään tukiaisista. Hän oli sitä mieltä, että tätä hanketta ei pidä lähteä tukemaan, subventoimaan, kun taas yksikön päällikkö oli sanonut minulle, että minä, minun mielestäni minä en olisi lukenut tätä hanketta, koska minun tehtäväni on yksinkertaisesti vain taata se, että asiantuntijat, joiden velvoitteena on antaa lausunto tästä hankkeesta, antavat lausuntonsa voimassa olevien määräysten ja säännösten mukaisesti. Seurauksena oli se tästä viiveestä, tästä kuluneesta ajasta, että kaksi henkilöä ovat kuolleet. Keskeinen avainhenkilö, jonka piti antaa tarvittavia tietoja, tutkimus päättyi, tutkimus siinä hävittiin. Jos olisi reagoitu asianmukaisesti oikeassa ajassa, niin kuin Olaf joskus voisi tehdä, niin kyllä Olaf olisi voinut kuulla tätä ihmistä ihan määräajassa ja tutkimus oli viety, olisi voitu viedä hyvin nopeasti loppuun. Toisekseen, kun oli kyse virkamiehestä äärimmäisen tärkeistä tukiaisista, joita hänen yksikössään hallinnoitiin, se koko asia siirrettiin toiselle yksikölle, eikä hän enää vastannut sitten näistä rahoituksellisista asioista. Se on surkeata, koko unionia ajatellen, koska oli kyse loistavasta, pätevästä, kyvykkäästä virkamiehistä, joka voi hyvin hoitaa uudet vastuualueensa, mutta unionihan tässä hävisi. Yksi virkamies, joka olisi voinut hallinnoida tätä asiakirjaa ihan mallikkaasti. Ja tässä asiakirjassa, jos mennään vielä pidemmälle, tämä asiakirja avattiin vuonna 2004. Minä vähän hermostuin jo vuonna 2008, koska asiakirja ei vieläkään ollut silloin saatu päätökseen. Me siirsimme, me pyysimme, koska sattuman kautta tuli, tuli niin, että tässä oli kyse nimettömästä kirjeestä. Tietenkin tässä nyt puhutaan Ulafista ja, ja ilmiannoista, nimenomaan nimettömistä ilmiannoista puhuttiin silloin ja puhun tässä nyt siitä tässä asiayhteydessä. Me ihan sattumalta pystyimme todentamaan tai paikantamaan, todentamaan tämän kirjeen laatijan, koska me pystyimme toteamaan sen kirjekuoren käsikirjoituksesta. Se johti pääosastolle asti, joka oli, siirsi sen Olafin pääjohtajalle ja sanoi, että minä en halua missään nimessä sulkea pois sitä, että tässä on kyse sisäisestä välien selvittelyistä. Että tässähän oli kyse melkeinpä herjauksesta tai panettelusta. Kuitenkin hän jatkoi yksikön päällikkönä. Me pystymme siis paikantamaan tämän tekijän kirjekuoren käsialan perusteella – Olaf tai tutkija oli sitä mieltä, että, että ei tarvinnut käsialanäytettä tai että sillä olisi saatu 95 8 prosenttinen varmuus, koska me annamme myös toisen tekstinäytteen. Olaf oli sitä mieltä, että ei tarvinnut tätä käsialanäytettä prosessia identifioimaan. Minä kirjoitin ja pyysin neljä kuukautta tämän jälkeen – Minulle sanottiin, että kaikki sujuu hyvin, tutkimus kulkee omaa kulkuaan. Tuolloin oli, oli jo huhtikuu vuonna 2009, siis viisi vuotta tämän käyn, asiakirjan avaamisen ja prosessin käynnistämisen jälkeen hermostuin myös tämän vuoden alussa. Ja minulle vastattiin, että no niin, hei, kuunnelkaanpas, nyt olemme pahoillamme, mutta tehän tiedätte, että teidän tutkimus on jo viety loppuun aikaan sitten. Se suljettiin, siitä ei tullut mitään seuraamuksia kun tutkimus päätetään, viedään loppuun, klassifioidaan etiketillä ilman seuraamuksia, niin silloin oli kyse tämä mm, virkamies oli kyllä pari vuotta jonkun, oli hieman huolestunut. Okeit. Sen jälkeen oltiin sitä mieltä, että ei ollut mitään aihetta uudelleen avata tätä tutkimusta, koska koska tämä virkamies ei ollut tehnyt yhtään mitään, koska ei ollut tehty päätöksiä, ei ollut tehty mitään todellista tutkimusta, mutta jos tämä asiakirja pää, vietiin takaisin Ulafille, joka päätti, että tämä nyt todella lopetetaan, suljetaan tämä, ja to, voi, voi sentään jo toisemman kerran ei ilmoitettu ajoissa tälle kyseiselle virkamiehelle. Mutta mie, mielestäni tässäkin unohdettiin informoida pääosastoa, asianosaista pääosastoa, joka ei ollut tehnyt yhtään mitään asian eteenpäin viemiseksi. Mutta mikä tässä minua nyt häiritsee, mikä tässä minua vetoaa eniten? Jos nyt voidaan ajatella edes, jos me nyt hyväksymme sen tosiasian, että on ollut tämmöisiä rikosoikeudellisia rikkomuksia, todellisia tekoja. Oli kyse vuonna 2004. Tapahtumat sijoittuvat aikajaksolle 2003. Tämä vietiin loppuun vuonna 2011. Jos tämä olisi viety kansallisten oikeusviranomaisten eteen, niin tämä rikosrikkomushan olisi jo vanhentunut tuon aikana. Tämä on täysin sietämätön, kestämätön tilanne, jos ajatellaan myös EUn rahoituksellista oikeusturvaa. Tässä Olafhan on on, on, siinä, on siinä tavallaan syntipukki, koska sillä ei ole tarpeeksi pätevyyttä, toimivaltuutta eikä finansseja tutkimuksensa ja toimintatapojensa suhteen. Mielestäni tämä on surkea tai kestämätöntä. Vielä lisää, mitä minä en voi hyväksyä tai hyvinkin vaikeasti voisin hyväksyä. Olaf öö, erässä jutussa, joka sai ihan uskomattoman, uskomatonta kampanjajulkisuutta lehdistössä, erään asiakirjan tiimoilta, jossa epäiltiin, että olisi ollut eräänlainen lahjontaverkosto toimielimen sisällä. Informoitiin kaikkia. Voitiin tietysti kohdentaa henkilöstöryhmät, kategoriat, jotka olivat tämän kohteena. Tutkimus käytiin vuonna 2004, se avattiin vuonna 2004, se päättyi vuonna 2011 kun taas kansallinen tutkimus oli käynnissä kyseistä yritystä vastaan, mutta ei sitä henkilöstöä vastaan. Tuolloin kuultiin aika uskomaton määrä ihmisiä. Ja mikä oli lopputulos? Ei tullut mitään syytettä yhdeksälle 16 henkilöstä, henkilöstössä ja kuusi muuta Aivan rehellisesti sanottuna minä olen kyllä aika äimistynyt, koska siirretään asiakirja seitsemän vuotta sen jälkeen, kun se on avattu. Ja kirjeessä sanotaan, että vaikka meillä ei ole minkäänlaisia aikomuksia, niin me voisimme olla sitä mieltä, että joitakin puutteita olisi voitu sälyttää näiden henkilöiden harteille, ole tämä ole mitenkään suunnitelmallista. Mutta mitä Olafilla on tekemistä tässä lähteä syyttämään vielä enemmän tässä? Tehän tiedätte, että meillä on virkamiehiä, jotka ovat inhimillisiä olentoja, ihmisiä niin kuin me kaikki, jotka saavat hyvin vähän tietoa. Heitä voidaan jopa pelotella, terrorisoida, koska he eivät koskaan ole joutuneet tekemisiin oikeuden tuomioistuimen kanssa. Ja kun nämä tutkimukset Ulafissa venyvät ja venyvät ajallisesti, niin onko niiden tarkoituksena yksinomaan tuhota nämä ihmiset, saattaa heidät aivan raunioiksi? Toisaalta taas onko kysymys lähteä tässä tuhoamaan sitä henkilöstöryhmää, joka ei pysty tekemään työtä sillä tavalla kuin aikaisemmin, joka on menettänyt kaikki harhakuvitelmansa ja ovat ottaneet vähän takapakkia. Minä lakimiehenä, kun minulle tulee asiakas minun luonne, minä voin sanoa hänelle vain yhden asian. Teidän täytyy vähän ottaa takapakkia tämän asian kanssa. Ja jos minä onnistun tehtävässäni, niin silloin todellakin sitoumus, joka näillä henkilöstöillä on unionin suhteen, se ei ole koskaan enää samanlainen, se tulee muuttumaan. Tämä on dramaattinen muutos. Jos he jos annan heille neuvoksi ottamaan takapakkia, minun ensimmäinen viimeinen aikomukseni on vain suojella heitä, turvata heidän oikeutensa. Ihan viimeiseksi Ulafin kannalta keskeisintä on se, että lähditään säännöt, mikä koskee rikkomusten vanhentumista, kun on kyse sisäisistä tutkimuksista. On aivan kestämätöntä, että Olaf avaa minkä tahansa tutkimuksen ihan mistä tahansa. Niin kuin te sanoitte, se on sietämätöntä, että Olaf käynnistää hallinnollisen tutkimuksen, joka kuuluu IDOKin toimivaltuuksiin ainakin silloin, kun, on, kun ei ole mitenkään selkeästi osoitettu mitään rahoituksellisia etuja, joista olisi kyse tässä. Kun taas tässä kysymyksessä Olaf on vienyt loppuun tutkimuksensa, niin joka tapauksessa se siirretään Idokille, joka aloittaa uuden hallinnollisen tutkimuksen, koska se on siihen velvoitettu liitteen numero yhdeksän mukaisesti kurinpitomenettelyjä koskien. Mitä ihan minun tulee Edokiin, on välttämätöntä, että lähdetään uudistamaan ö, henkilöstösäännöstöä liitettä niin, numero yhdeksän kohdalta. Minä en voi hyväksyä sitä, että jos meillä on tosiasioita, jotka joissakin tapauksissa ö, ovat jo 22 vuoden takaisia, niin kuin tässä kävi ilmi. Meillä on ollut lausuntoja, meillä on joita on tehty, asiakirja, joita on tuotettu, jotka ovat peräisin 22 vuoden takaa. Mikä ongelma minulla sitten on? Oikeus eihän ole mikään staattinen käsite. Oikeus kehittyy, ei ainoastaan teksteissä, mutta myös sen soveltamisessa ja sen tulkinnassa. On ihan itsestään selvää, että yksi teksti Meillähän on usein kyseessä hyvinkin laajasta, monipuolisesta yhteisöstä. Meillä on kolme toimielintä. Eihän niitä aina tulkita samalla tavoin, kun on kyse Luxemburgista, Strasbourgista tai Brysselistä. Kiinnitän huomiotanne siihen, että esimerkiksi kun lähdetään toteuttamaan uudistusta, niin parlamentilla oli aikalainen, aika lailla erilainen käsittely poikkesi aika paljon siitä tavasta, miten tätä komissiossa käsiteltiin tätä uudistusta, mutta nämä tietysti häviävät ajan mukana. 20 vuoden jälkeen ei enää pysty sanomaan, mitkä olivat todella ne, ne paikat, mitä siellä todella tapahtui ja missä, se, missä nämä teot todella toteutuivat. Minä luulen, että on todella ehdottonta, välttämätöntä, että me asetamme säännöt rikkomusten vanhentumiselle silloin, kun on kyse joistakin velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä. Tämä on elementti, joka löytyy kaikista jäsenvaltioiden oikeudellisesta toiminnasta. Olipa sitten kyse Olafin tutkimuksesta, tämä on nyt viimeinen asia, jonka haluan sanoa, tai IDOKin e e tutkimus tai kurinpitomenettely, olipa kyse mistä tahansa, niin ei niitä voi viedä läpi, ellei niissä ole jotakin mieltä, jotain järkeä. Mehän tässä haluamme turvata toimielinten rahoituksellisia etuja, Ulafin tapauksessa erityisesti, mitä tulee Edokiin, niin silloin on kyse ihan pur- kurinpitomenettelyistä useimmissa tapauksissa. Kurinpitomenettely ei ole, kurinpitomenettelystä ei ole määrätty vain siitä silkasta ilosta, että saadaan rankaista virkamiehiä. Tuomio, jos se tulee kansain, kansalliselta tuomarilta, vangitsemismääräys, eihän se nyt ole mitään mieltä ylentävää lähteä tuomitsemaan ihmisiä. Mutta kaikella pitää olla merkitys. Kurinpito rangaistuksella pitää olla joku merkitys, joku mieli. Ei demokraattisessa järjestelmässä ole mitään oikeutusta rangaista jotain ihmistä vain esimerkin vuoksi. Henkilöä pitää rankaista sen takia, että hän on jättänyt noudattamatta jotakin tai jättänyt tekemättä jotain. Silloin se on oikeudenmukaista suhteessa siihen, mitä hän on tehnyt ja mihin puitteistoon se sijoittuu. Sen takia on itsestään selvää, että kun teot ovat vanhentuneet, kun aika on kulunut, jos virkamies on jo jossain tapauksessa maksanut, maksanut sakkoja, niin nämä kaikki pitää ottaa huomioon ennen kuin lähdetään langettamaan mitään rangaistuksia. Mikä tässä minua nyt vähän järkyttää. On välttämätöntä, että tässä äh, mahdollisissa rangaistusrekisterissä tai arsenaalissa tai kurinpitomenettelyissä me äh, pidämme mielessämme kaksi elementtiä, kaksi tekijää, jotka löytyvät kansallisista oikeuskäytännöistä. Yhtäältä on kyse siitä, että lykätään tuomiota tai rangaistusta Eli annetaan, langetetaan tuomio tai rangaistus, mutta sanotaan, että tätä rangaistusta ei sovelleta jossa, jos, jossain tietyssä määrässä 2, 3, 4, 5 vuotta ei ole tullut tämän rikkomuksen uusiutumista. Eli kyseinen virkamies ei ole uusinut rikkomustaan, silloinhan kaikki voittavat. Silloin silloin voidaan välttää ra- rangas, ra- raskas rangaistus, jos tätä rikkomusta oli uusittu. Toinen tekijä, joka on vieläkin tärkeämpi, jos on aivan erityisolosuhteet kyseessä, joiden myötä voidaan selittää, miksi tämmöinen noudattamatta jättäminen tekeminen on tapahtunut ja miksi todella. Ja silloin tajutaan, että ottaen huomioon ajan, olosu, erityisolosuhteet, niin silloin tuomion tai rangaistuksen antaminen, langettaminen on liian rankka ja liian raskas. Oikeuden päätös on liian raskas, eli silloin voidaan sanoa, että voidaan lykätä tämän oikeuden päätöksen tai rangaistuksen toteuttamista. Tuodaan tosiasiat esillä, mutta aivan tietysti tilanteesta johtuen ei anneta vielä siinä vaiheessa oikeuden päätöstä rangaistuksesta. Ja päätetään, että esimerkiksi jon, määräajan, jonka, virkamies, jonka viranomainen päättää, jos ei enää tule uusia tuomioita tai uumia, uusia noudattamatta jättämisiä, niin tämä oikeuden päätös raukeaa. Jos on ky- tässähän voidaan myös ajatella säästöjä. Jos halutaan ottaa uudestaan tämä asiakirja käsiteltäväksi, niin silloin arvioidaan ja tuomitaan kaikki nämä teot yhdellä kertaa kokonaisuudessaan. Ja silloin voidaan myös tajuta virkamiehen kannalta asia, onko hän jättänyt noudattamatta tekemättä jotakin, on, mm, että se on hänen viimeinen mahdollisuutensa. Kolme, jos vielä tuolloin oli tapahtunut myös jotakin, niin silloin tämä rangaistus on todella radikaali ja se langetetaan välittömästi. Joskus tämmöinen tuomion päättämis, e- ei tehdä päätöstä tai sitä lykätään, niin se on paljon tehokkaampaa, koska silloin voidaan taata tämä kyseisen virkamiehen työkykyisyys, hänen tahtonsa vielä jatkaa tehdä työtä. Ja silloin voidaan sanoa, sanoa että toimielimet luottavat häneen vielä, mutta samalla ollaan täysin tietoisia siitä, että hän on mahdollisesti rikkonut jotain. Ja jos sitten tilanne uusiutuu tai katsotaan, että hän ei ole toiminut asianmukaisesti, niin silloin tuomio astuu voimaan mitä tulee sitten taas idokkiin, niin voitaisiin tehdä silloin nämä prosessit paljon inhimillisemmiksi. Kuitenkin samalla turvataan kollektiiviset edut ja samalla meillä on käsissämme mahdollisuus tehdä ymmärretyksi se, että yhdellä kertaa voidaan sanoa, että kyllä, mutta että prosessi ei ole vielä viety loppuun, tutkimus ei ole vielä ehkä viety loppuun ja mahdollisesti voi jatkossa tulevaisuudessa – kyseinen virkamies voi joutua vastaamaan näistä vakavista rikkomuksistaan tai teoistaan. Euh, kiitoksia. Meillä on vielä 20 minuuttia aikaa. Ehkä esittelijä voisi kertoa oman kantansa. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Erittäin mielenkiintoisia asioita kuulimme saanen muistuttaa teitä siitä, että tämä on ensimmäinen kuulemistilaisuus parlamentissa. Nyt meidän täytyy kantaa kortemme kekoon, mikäli haluamme, ja kollega Andreasen järjesti edellisen ilmianto kuulemistilaisuuden. Ja minä uskon, että molemmat vieraamme totesivat, että mitä hänelle tapahtuu ilmiönnon jälkeen. Ja kuulemani perusteella voin sanoa, että älkää missään nimessä koskaan antako ketään ilmi missään tilanteessa. Eli kyllähän henkilöstösäännöstöstä löytyy hieno määräys, mutta se on paperitiikeri, koska jokainen tajoaa, mitä tapahtuu, mikäli antaa jonkun ilmi ja tiedän, että jotkut ovat näin jopa tehneetkin ja joutuneet sitten kokemaan aika kovia aikoja. Ja siitä, niistä kovista ajoista ei vaan pääse millään ulos. Niin aidokin pääjohtajakin aiotaan kuulla, se olisi mielenkiintoinen tilaisuus, mutta kollega Louis totesi, että IDOC ja myöskin Diamantopurus totesi, että tässä voitaisiin käyttää tällaista harkinta-aikaa, mutta komissiosta löytyy jo 40 prosenttia kaikista toimielinten työntekijöistä, mutta muissa toimielimissä ei ole tällaista AIDOC-järjestelmää käytössä, ja se koskettaa siis 60 prosenttia kaikista henkilöstöstä, joten meidän täytyy vain pohtia sitä, että miten voimme tukea ilmiantajia. Te sanoitte molemmat, että tässä ei ole mitään lukonlyötyä menetelmää ja minun mielestäni komissio ei ole lähtenyt sen kummemmin määrittelemään tätä käytännön toimintamallia ilmiantotilanteessa. Kukaan ei tiedä, miten tätä tulisi soveltaa, joten nyt kysyisinkin teiltä, että mitä meidän tulisi tehdä pitäisikö meidän jättää tämä säädöksen kohta ennalleen vaiko ei? Sanotaan, että miten ilmiantajia tulisi käsitellä myöhemmässä vaiheessa vai oletteko sitä mieltä, että tätä tekstikohtaa täytyy mitä pikimiten muuttaa? Joten voisitteko kertoa, että mikäli teidän mielestäni tätä tulisi muuttaa, niin millä tavalla ja mihin suuntaan? Kiitoksia. Ehkä jokainen voisi nyt puhua ja sitten sen jälkeen näihin kysymyksiin vastataan, koska meillä on enää runsas vartti aikaa. Niin. Eli Epping saa ensimmäisen puheenvuoron. Eh, <clears throat> Kiitoksia, herra puhemies. Käytän alankomaita, jotta voin esittää ajatukseni mahdollisimman selkeästi. Toimin 7,5 vuotta komissiossa ja viimeiset kaksi ja puoli vuotta Kallaksen kabinetissahan on edelleenkin komissaaria. Tein mielelläni tätä työtä, mutta tehtäväni oli selkeä. Minun piti välttää, että ihmiset antoivat tietoja ilmi, sillä me olemme havainneet, niin kuin kollega Gresslekin totesi, että ilmiantohan ei tapahdu yön yli, eli että joku herää ja sanoo, että nyt minä ilmoitan jostain asiasta, vaan kyse on siitä, että kyllähän ihmiset tekevät puhtaalla omalla tunnollaan työtä ja toimivat parhaalla mahdollisella tavalla tämän byrokratian rattaiden keskellä, mutta he huomaavat, että melkoinen hierarkia on muurina edessä, kun valituksia pitäisi esittää. Me tiedämme, että kyse ei välttämättä ole mistään suurista jutuista, vaan ihan pienistäkin asioista voi olla kyse. Mutta kyse on ihmisistä, jotka puhtaalla omalla tunnolla haluavat esittää jotain valituksia ja he luulevat, että heitä suojellaan ilmiantajina, mutta he ovatkin yksi kaksi vapaata riistaa. Heidän pitää ilmoittaa suora esimiehelle tästä asiasta, ja he eivät välttämättä ole tyytyväisiä tähän kuulemaansa. Sitten käytyvät Olafin puoleen, ja niin kuin kollega Louis totesi, ja Olafissa nämä prosessit kestävät hyvin hyvin pitkään, joten ihmiset luulevat olevansa ilmiantajia, mutta juridisesti eivät ole sitä ja luulevat pääsevänsä kuin koira veräjässä, mutta mitä heille tapahtuu? No, heidät ikään kuin syrjäytetään, pistetään hattuhyllylle tekemään jotain tehtäviä, kunhan ovat vain pois silmistä. Ja heidät ikään kuin neutralisoidaan ja sitten heidät niin sanotusti likvidoi, likvidoitaan. Mutta tämä sama kuvio toistuu joka tapauksessa ja olen ollut useamman henkilöön yhteydessä, jotka ovat olleet komissaariin yhteydessä esimerkiksi alkuun kirjeitse. Tiedätte, miten tämä prosessi etenee. Ja olen käynyt näiden henkilöiden kanssa juttusilla, keskustelemassa heidän kokemuksistaan ja yri, olemme yrittäneet äh, selvittää asiaa ennen kuin syntyy tällainen mielikuva ilmiantotilanteesta. Me olemme halunneet vain suojella näitä henkilöitä. Mikäli asian suhteen ei tule mitään niin sanottua tuomiota, niin herää kysymys, että mitä pitäisi tehdä. Mehän tiedämme, että tässä organisaatiossa pyörii 25 000 ihmistä, he tarvitsisivat jonkinlaista sovittelijaa, mutta kukaan ei halua auttaa heitä. He menevät paikasta toiseen, mutta kukaan ei auta heitä ja he ajautuvat tähän komission niin sanottuun bureau de passageen. Siellä voi istuskella, lueskella lehtiä ja jos hyvät säkä käy, niin voi ehkä soittaa jollekin, mutta mitään muuta ei tapahdu. Ja olen nähnyt konkreettisesti, miten tämä asia etenee ja henkilöt tuntevat olonsa hyvinkin yksinäiseksi tällaisessa suuressa organisaatiossa. Eli tämä tarkoittaa sitä, että kyse on suuresta EU-sta, suuresta Euroopan unionista, mutta se murenee tällaisessa tilanteessa lehtiä lueskeltaessa. Eli henkilöitä pitäisi jollakin tavalla tukea, mikäli he haluavat esittää valituksia, antaa ilmiantoja esimerkiksi rikollisesta toiminnasta, petoksesta, korruptiosta ja niin poispäin. Joten meidän täytyy varmistaa, että tilanne tulkitaan oikealla tavalla, ettei kaikkia ilmiantoja tulkita välittömästi eräänlaiseksi hyökkäykseksi komissiota tai mm, esimiehen kohtaan. Joten meidän täytyy arvioida henkilöstösääntöjä siten, että toimiiko tämä järjestelmä ruohonjuurotasolla. Eli meidän täytyy varmistaa, että henkilöt, jotka törmäävät epäsäännönmukaisuuksiin, niin he voivat esittää omat huolenaiheensa ilman, että tämä johtaisi siihen, että tämän ilmiannon jälkeen he ovat vapaata riistaa. Kiitoksia. Hauser. Irene Hauser. Ja, danke schön. Ähm, Kiitoksia. Minäkin olen ollut kaksi kertaa ilmiöntäjänä ensimmäistä kertaa opiskelijana ja silloin joudun lähtemään Euroopan toiseksi suurinta rakennusyritystä valtaan, koska se oli siirtänyt lahjuksia Itä-Euroopassa osittain puolueen kautta. Ja meidän perään palkat tapettiin yksityiset sijoita, meitä uhkailtiin, meitä yritettiin tietysti lahjoa, saimme ihan konkreettisia ehdotuksia ja niin edelleen. Mitään suojaa ei ollut. Ja sitten toinen kerta oli hiljattain. Ja sain kokea, että entinen pomoni, joka nyt on epäiltynä, hän oli kavaltanut puolueen rahoja, Tämä asia on vielä korruptiotutkinnassa ja täytyy sanoa, että henkilökohtaisesti tiedän, kuinka tärkeää on, kun halutaan tehokkaasti torjua korruptiota ja uskottavasti, niin silloin pitää olla kunnollista suojaa ilmiantajille. EUn toimielimissä on nyt sellainen tilanne, että riittävää suojaa ilmiantajille ei ole. Mutta optimistista on se, että olemme nyt uudistamassa säännöstöä, ja tämä on ainutlaatuinen tilaisuus, ja tämä tilaisuus pitää nyt ehdottomasti käyttää hyväksi. Ja meidän täytyy sitten viimeinkin artikla 22a ja b uudistaa. Se on hyvin kiireellistä. Muuten seuraavan kymmenen vuoden aikana ei meillä edelleenkään ole kunnollista suojaa ilmiantajille. Ja täytyy sanoa, että viimeisen kymmenen vuoden aikana edistys tällä alalla on ollut kaksi tutkimusta. Ja haluaisin kysyä nyt oikeusasiamelta, onko teillä nyt tämä PricewaterhouseCooperin Cooperin uusin tutkimus, oletteko lukeneet sen? Eli haluaisin kuulla teidän kokemuksistanne ja kannoista tässä asiassa. Sitten toinen kysymys oikeusasiamiehelle. Te olette käsitelleet myöskin ilmiöntotapauksia. Ja kuinka paljon niitä on? Ja miten sellaisia käsit- tapauksia käsitellään? Ja millaista menestystä teillä on tässä ollut? Ja sitten vielä kysymys oikeusasiamiehelle. Täällä on yksi ilmiantaja Guido Strack. Te tiedätte hänen tapauksensa. Varmasti olette jo käsitelleet sitä. Ja faktahan on, minun käsittääkseni, nämä sisännölliset syytökset, joita hän on esittänyt. Kukaan ei ole vielä toimielimissä käsitellyt niitä. Eli sitä vielä käsitellään menettelytasolla, mutta uskotteko, että Stakia on kohdeltu oikeudenmukaisesti viime vuosina. Ja sitten Luisille kysymys. Tärkeä seikka, esimerkiksi kun Olaf päättää ilmiantotapauksen käsittelemisestä, ja mitä tapahtuu, jos ilmiantaja katsoo, että se on epäoikeudenmukaista. Eli millaisia oikeudellisia välineitä ilmiantajalla on vastustaa Olafin toimia, ja millaisilla Seuraamuksella Olaf voi uhata tällaisessa tapauksessa. Ja sitten vielä yksi kysymys kummallekin. Kudeshak on ehdottanut artiklan 22 huomattavaa uudistamista. Jos olette nähneet sen, jos tunnette sen, niin tietysti haluaisin kuulla teidän kantanne tähän kysymykseen. Kiitos. Merci. Kiitos. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Minä haluaisin ihan lyhyesti esittää kysymyksen. Kun kuuntelen keskustelua, täällä puhutaan henkilöstösäännön artikloista tai kohdista, mutta kyllähän, eihän se ole täydellinen teksti, mutta halutaan kuitenkin suojella virkamiestä omaa hierarkiaansa vastaan tai ehkä mielen pikemminkin toimielintä vastaan, mutta se ei suojele kolmatta osapuolta vastaan. Niin tämä on ongelma. Onko, ovatko nämä henkilöstösäännöt hyvä juridinen väline, joka voita jo ongelmissa, jotka menevät paljon pidemmälle? Mehän olemme nähneet, että on tapauksia, jotka menevät vielä pidemmin, koska voi olla kyse hyvinkin horisontaalisesta petostoiminnasta useammissa toimi, useammassa toimielimessä. Minä olenkin miettinyt, pitäisikö meidän lähteä pikemminkin vertailemaan. Ehkä tästä on tehty tutkimusta vertailla tilannetta kaikissa jäsenvaltioissa. Minun jäsenvaltioni, minun maassani meillä on artikloja, jotka riittyvät rikosoikeuteen 43, joka velvoittaa virkamiestä paljastamaan kaikkea sitä, mitä tapahtuu jäsenvaltiossa. Hänen täytyy kytkeä se myös oman maansa kansallisen rikoslainsäädäntöön ja tehdä siitä vertailu. Haluaako rouva pääjohtaja sanoa jotakin ennen kuin täällä edessä istuvat vastaavat kysymyksiin? Haluatteko reagoida vastata siihen, mitä olette kuulleet? Ei kukaan teille esittänyt suoranaisesti kysymystä, mutta annan teille mahdollisuuden nyt vain reagoida oman hallintoyksikkönne nimissä. Onko teillä kysymys rouva pääjohtajalle? Niin, en tiedä, että teillekin voidaan esittää kysymyksiä, mutta tietenkin minuakin kiinnostaisi seuraava asia. Komissiohan on laatinut jo jonkinlaisia uudistusehdotuksia henkilöstösäännöstöön mutta tietääkseni mitään ilmiantajaa suoja-artikla ei ole tulossa, mutta kysyisinkin komissiolta, oletteko sitä mieltä, että artiklaa 22a ja b tulisi muuttaa? Oletteko sitä mieltä, että niitä on nyt muutettava ja olisiko mahdollista saada näitä muutoksia nyt aikaiseksi? Ja minun kiinnostaisi kuulla, vastaus myöskin tämä, tähän oikeusasiamiehelle esittämään kysymykseen. Oletteko tutustuneet tähän koko buun esittämään asiakirjaan, ja jos olette, niin mitä mieltä te olette siitä? Uh, good afternoon. Kiitoksia, hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Olen Karen Williams, ja olen Euroopan komission henkilöstöhallinnon ja turvallisuustoiminnan pääosaston tutkinta- ja kurinpitotoimiston johtaja – ja se tunnetaan siis nimellä IDOC. Ja arvostan sitä, että minut on kutsuttu tänne tänään. Ja mennään nyt ihan suoraan asiaan. Eli minulta kysyttiin, ovatko artiklat 2020a ja 22b sellaisia, että niitä pitäisi tarkastella ja uudistaa. No itse asiassa oikeasti pitäisi selittää niitä. Viestinnän kautta pitäisi selittää näitä artikloja. Ja mielestäni meidän pitäisi laatia yksi asiakirja, joka toimitetaan kaikille henkilöstölle ja jossa on yhdistetty kaikki elementit, jotka liittyvät ilmiantoon. Mitä varten sitä on? Siis sehän on, sitähän käytetään lähinnä vakavissa korruptio- ja lahjontatapauksissa, ei nyt kaikessa. Ja mitkä ovat eri henkilöiden vastuualueet, miten ilmiantajat saavat suojelua tehokkaimmin. Kaikki tämä pitäisi selittää asiakirjassa – johon kaikki henkilöstön jäsenet voivat tutustua. Ja sitten kaikki ymmärtävät, miten kaikki sitten sopii yhteen. Ilmiantamiseen liittyy hyvin laaja kirjo, eni erilaisia keinoja havaita väärinkäytöksiä. Ja ilmiantaminen on lähinnä petos- ja korruptiotapauksia varten käytössä. No tietysti on muitakin sääntöjä muiden tilanteiden osalta. Ja meidän täytyy tarkastella, miten tässä toimitaan ja millaisia mekanismeja meillä on ja millaista neuvontaa voidaan antaa henkilöstölle. Sekä henkilöstölle, joka haluaa ilmoittaa jostain, henkilöistä, joista he haluavat ilmoittaa jotain. Ja tämä pitää kertoa seikkaperäisesti ja mahdollisimman täydellisesti. Sitten tämä tutkimus. Kyllä, meillä on tutustuttu tähän raporttiin ja haluaisin kiittää valiokuntaan, koska valiokuntahan teetti tämän tutkimuksen. Ja PricewaterhouseCoopers, joka teki tutkimuksen, siellä on monia hyödyllisiä ajatuksia ja ehdotuksia. Ja uskomme, että voimme ottaa ne mukaan ja käsitellä niitä tämän tiedonannon yhteydessä. Jos on asiakirja, uusi asiakirja, jossa päivitetään kaikkia ajankohtaisia tietoja, se jo itsessään mahdollistaa sen, että henkilöstö voi nähdä, että osana tätä yleiskuvaa ilmiantamisosa on keskeinen osa, kun havaitaan petoksia ja korruptiotapauksia. Ja se on hyvä jo sinänsä. Komissio pitää tätä hyvänä ja tällä voidaan myöskin taata, että ilmiantajaa suojellaan mahdollisimman parhaalla tavalla. Mutta sitten tilanteet, joissa kyseinen henkilö on ilmiantaja verrattuna tilanteisiin, joissa hän ei ole. Eli tilanne on paljon selkeämpi kaikille, ja sehän on kaikkein tärkein asia tällä hetkellä. Ehkä saan vielä puhua parista asiasta, jonka oikeusasiamies ja juristi Louis toivat esille. Oikeusasiamiehen osalta sanoisin, että olen täysin samaa mieltä siitä, että johdon asema on tärkeä, kun mietitään ja varmistetaan mahdollisimman korkeat eettiset standardit kaikille asianosaisille, myöskin johdolle ja ylimmälle johdolle. Ja IDOKissa me usein käymme pääosastoilla. Me kävimme viime viikolla henkilökohtaisesti ja puhuimme johdolle näissä kokouksille ja se on kaikkein tehokkaimpia tapoja olla yhteydessä henkilöstöön ja osoittaa, mitä kaikkea osastomme tekee ja komission muut osastot kurinpitoasioissa. Ja näin voidaan varmistaa, että he itsekin ymmärtävät, että heillä on oma vastuunsa omasta henkilöstöstään. Ja hekin ovat henkilöstöä. Ja heillä on siinä mielessä myöskin omanlaistaan vastuuta. Sitten Olaf itsessään. Tällä hetkellä ollaan keskustelemassa Olaf-asetuksen uudistamisesta. Tehän tänä aamuna keskustelitte juuri tästä. Tämä asetus liittyy rahoituksellisiin kysymyksiin unionin osalta. Sehän on se oikeusperusta, jolle Olaf on perustettu. Tehtävän jako on Olafin ja Idokin välillä, kun hoidetaan näitä tutkimuksia. Ja näistä asioista keskustellaan ja silloin kun mahdollista, mm, meillä on yhteisymmärryspöytäkirja ja vähemmäispolitiikka. Ja yritämme toimia mahdollisuuksien puitteissa varmistaaksemme, että oikea osasto käsittelee oikean tyyppisiä tapauksia. Ehkä enemmän voitaisiin tehdä tällä alalla. Ja täytyy muistaa, että yksi tärkeimpiä tavoitteita asetuksen uudistamisen yhteydessä on se, että voidaan varmistaa parempi prioriteettien määrittely ja tehokkuus Olafissa, kun se suorittaa tutkimuksiaan, ja siksi tämän asian, jota voimme tukea, ja odottelemme nyt sitten korjattua asetusta tästä aiheesta. Tunnen sympatiaa oikeusasiamiestä kohtaan, kun kyse on siitä, että yritetään ymmärtää Olafin roolia, kun käsitellään muita kuin rahoituksellisia kysymyksiä. Ei ole mitenkään selvää, miksi Olaf käsittelisi tällaisia tapauksia. Ja täytyy vähän ponnistella, kun katsotaan, mistä tämä rooli muodostuu. Te teitte niin hyvin tyylikkäästi ja te olette selvittäneet, että kyse on toimielinten välisestä sopimuksesta, ei siis Olaf-asetuksesta sinänsä. Tämä ei ole osa tämänhetkistä uudistuspakettia, mutta se on kuitenkin kiinnostava kysymys tulevaisuutta silmällä pitäen. Ja ehkä tämä voidaan sitten pitää mielessä tulevaisuutta varten. Sitten määräajat ja asiakirjojen saatavuus. Juristi Lui oli huolissaan siitä, kuinka pitkään nämä tapaukset vievät ennen kuin saadaan päätökseen. No, henkilökohtaisesti en voi puhua Alafin puolesta. Sanoisin vain, että uusi asetus voisi tehostaa toimintaa tässä suhteessa, kun ajattelemme omaa osastoamme. Me olemme ponnistelleet kovasti vähentääksemme näitä tutkimusten käsittelyaikoja. Me ponnistelimme kovasti vuonna 2009 ja olemme ylläpitäneet tästä pannekuudesta. Jos katsotte vuosikertomusta, niin keskiverto kestotutkimusten osalta on kuusi kuukautta. Ja kurinpitotoimissa ne ovat vuodesta 14 kuukauteen. Eli nämä ovat tärkeitä parametreja, joista täytyy pitää kiinni, ja meidän tulisi olla niin tehokkaita kuin pystymme. Ja myöskin kun käsittelemme puolustusoikeutta näiden yksilöiden osalta, sekin pitää hoitaa mahdollisimman tehokkaasti. Sitten kun on kyse kurinpitotapauksista, henkilö kuullaan useaan otteeseen ennen kuin lopullinen päätös tehdään. Ja meillä on runsaasti mahdollisuuksia menettelyn aikana, myöskin ennen jokin tehdään päätös, Eli voimme tarkastella tapauksen eri yksityiskohtia. Ja sitten näiden toimenpiteiden kirjo, sanktiot, joita voidaan käyttää. Meillä on jo runsaasti erilaisia sanktioita, joista voi valita sopivan. Ja viranomainen ottaa kaikki eri tekijät huomioon, mukaan lukien tapahtumien, sen milloin asiat ovat tapahtuneet. Ehkä ne ovat jo vanhentuneet, mikäli kyse on erittäin vanhasta tapauksesta. Ja toisissa tapauksissa ne ovat sitten taas lieventäviä asianhaaroja. Eli nämä ovat kysymyksiä, joita tulee käsitellä. Ja sitten jos vielä palaamme tähän aikakysymykseen. Se on tietysti kysymys, joka täytyy aina pitää mielessä. Eli kuinka paljon aikaa menee tapausten käsittelyyn kaiken kaikkiaan. Ja myöskin pitää yrittää varmistaa, että sääntömme tulkitaan mahdollisimman tehokkaalla tavalla – ja siksi me täysin tuemme sitä, mitä oikeusasiamies sanoi tämän artiklan 25 tulkinnasta henkilöstösäännöissä. Me nimenomaan yritämme varmistaa, että tätä sääntöä tulkitaan tavalla, joka mahdollistaa nämä kurinpidolliset päätökset, koska kun oikeuden päätös viipyy, niin silloin oikeus ei toteudu. Kiitos. Kiitos rouva. Meidän kokouksemme aikataulu on jo ylitetty, ellei me saa pientä lisää aikaa tulkeilta. Kiitän heitä etukäteen, jos me saamme hieman lisäaikaa sen takia, en vielä ehdota, että käymme loppukokouksen englanniksi. Jos saamme vähän lisäaikaa tulkilta, niin ehdotan kaksi minuuttia vastausaikaa kullekin paneeliesitelmöitsijälle eh, ja sen jälkeen esittäjä sanoo kaksi minuuttia loppusanoiksi. Kiitos. Je vous remercie. Euh, Kiitos paljon, Tepu. Minä pyysin puhuttiin loppua nopeasti. Te puhuitte täällä erään henkilön suojelusta. Pitäisi puhua siitä vähän yleisemmin. Annan teille esimerkin siitä, mitä on tällä hetkellä tekeillä ehdessä reuna-alueen toimielimessä, ei varsinaisesti EUn toimielimessä, mutta Olafilla on sielläkin toimivaltuus henkilö suhtautuu hyvin varauksellisesti asiaan. On kyse hänen lähimmästä esimiehestä. Hän on tehnyt tiettäväksi omalle esimiestaholleen epäilyistä, näistä mm, väärinkäytöksistä, epäsäännöllisyyksistä ja petoksista, nimenomaan suorassa suhteessa hänen omaan esimiehensä kanssa. Tässä toimielimessä toimivaltainen viranomainen on antanut tämän, tehnyt tämän ilmianon, mutta oli sanonut, että hänellä ei tässä ominaisuudessa ollut oikeutta tehdä minkäänlaisia mm, lausumia tai julkilausumia näistä tosiasioista, jotka liittyvät tähän tiettyyn suojeluun. Kun taas toimielimessä käydään sisäistä tutkimusta, niin hän ei pystynyt puhumaan, he ei pystynyt osoittamaan, että se oli nimenomaan hän, joka oli informoinut hallintoa näistä epäilyistään. Kun ei ollut näitä tekijöitä käsissä, hallinto välitti tämän asiakirjan Olafille, joka kuuli häntä todistajana. Mutta mutta Oditin pääjohtaja, joka antoi tämän suojelun hänelle, informoi häntä, että kun hän pystyi huotumaan, hyötymään tästä suojelusta, hänellä ei ollut oikeutta puhua. Eli Olafin pöytäkirjoissa kolmeen kertaan on sanottu, että tässä vaiheessa prosessia minä en voi puhua. Eli Olaf ihan asiallisesti ja oppisesti sanoi, kyllä minä sen ymmärrän, Olaf sanoi, että minä kuulen teitä ihan vain asian osallisena. Ja hänelle sitten ilmoitettiin uudestaan, että te tulette menettämään suojeluksenne, jos te puhutte. Hän sanoi minulle, hän ei voinut hyväksyä sitä, että hän menettää suojelunsa vain vastaamalla yksinkertaisesti kysymyksiin. Ihan nopeasti tämän toimielimen toimenpaneva neuvosto ei saanut tietoa tästä tilanteesta. Se tutki mahdollisuuksia erottaa hänet virkatoimestaan, mutta tuossa vaiheessa ei tehnyt sitä kuitenkaan, mutta, mutta otti häneltä kaikki, kaikki keskeisimmät oikeudet pois, mutta mikä tarkoitti sitä, että hän ei pystynyt enää allekirjoittamaan hänelle kuuluvia papereita, eli hänen omat toimivaltuutensa häneltä, keskeisimmät toimivaltuudet häneltä evättiin. Tämä herättää epäilyjä ihan nopeasti, ihan nopeasti, minä tiedän, että aika rientää, mutta ongelma minulle tässä on se, että meidän pitää suojella henkilö, joka tarjoaa tietoa, mutta meidän pitää myös suojella myös sitä henkilöä, joka joutuu näiden syytösten kohteeksi. Meillähän on paljon kamalia tapahtumia sarjoja, koska meillä on tiettyjä välien selvittelyjä ja henkilöt, jotka joutuvat vakavien syytösten kohteeksi vain sen takia, että että heillä on ollut rohkeus vaatia että sitä, että henkilöstö, joka kuuluu heidän toimialueensa, heidän vastuullensa, tekee työtä. On tehty valituksia nimenomaan väärinkäytöksistä. Rahoituspuolella Olaf on saanut myös ihan vastaavan asiakirjan erissä reuna-alueen toimielimessä, kun oli kyse rahallisista väärinkäytöksistä. Tämä on katastrofaalista. Meillä pitäisi olla selkeät säännöt. Ihan yksinkertaisesti vastaan kysymykseen, niin meillä on artikla 22, 22 numero 1 meillä on ihan riittävät puitteet, joiden myötä voimme antaa kaikki täsmälliset vastaukset, kuten rouva johtaja te sanoitte. Tämä on keskeistä, että artiklan numero 24 myös pakottaa kaikki toimielimet suojelemaan omaa jäsentään, omaa henkilöstöään hyökkäyksiä vastaan, jotka voivat tulla myös toimielinten ulkopuolelta. Meillä on tämä juridinen perusta, laillinen perusta, mutta niitä pitää myös soveltaa, panna täytäntöön. Ja meidän pitää todella suojella koko henkilöstö, joka joutuu näiden menettelyjen kohteeksi, jotka ovat keskeisiä unionin toiminnan kannalta. Kiitos. Sitten oikeusasiamies, olkaa hyvä. In two minutes it's, it's impossible to do justice on mahdotonta vastata tyhjentävästi näihin kysymyksiin, Mutta yritän ihan sähkötyyliin sanoa seuraavaa. Eppingenin ja Williamsin kommentit liittyvät toisiinsa siinä mielessä, että Epping, joka on valitettavasti lähtenyt, niin sanoi, että tämä ilmiantaminen pitäisi nähdä suurempana kokonaisuutena – ja yrittää välttyä ilmeantotilanteen syntymiseltä ylipäätään tämän koko prosessin aikana, eli että ei lähdetä tästä joko tai asettelusta, vaan yritetään löytää ratkaisu ennen kuin mennään liian pitkälle ja kollega Williams myöskin viittasi vastaavalaisen joustavuuteen sanoen, että asia täytyy selvittää. Silloin kun selvitellään asioita, niin se tarkoittaa sitä, että on tarjottava ohjeistusta sen suhteen, missä vaiheessa asiat voidaan korjata. Eli tämä on tärkeä asia joka pitää huomioida ilmiannosta puhuttaessa. Se on tärkeä väline, mutta asia täytyy kuvata paremmin ja nykyiset artiklatekstit eivät kykene tätä asiaa selkeästi ilmaisemaan. Ja toinen asia liittyy siihen, mitä kollega Ehrenhauser totesi. Minua haastateltiin tämän tutkimuksen tiimoilta. Se on kuvaileva luonteeltaan. Siinä on ihan hyödyllisiäkin pointteja mukana, jota voitaisiin hyödyntää. Ja kyllä, minäkin olen törmännyt ilmiantotilanteisiin. tilanteisiin. Nyt on noin 10-11 kappaletta, mutta valitettavasti kyse on luottamuksellisista tapauksista, joten minä en virkani puolestaan voi kommentoida niitä muuta kuin sanomalla, että kyllä niitä kymmenkunta on minullekin langennut. Ja kollega Schrack niin hänen tilanteensa, se on tietenkin erittäin valitettava tilanne ja tapaus, joka johti täydelliseen välirikkoon valituksen esittäjän ja komission välillä ja en kyennyt siinä sen kummemmin väliä selvittämään, mutta voin sanoa, että olen todellakin pettynyt ja Äh, surullinen, että tällainen tilanne on päässyt syntymään ja toivottavasti tämä ei enää pääse toistumaan. Tämä on tietenkin kollega Strakin kannalta ja myöskin komission kannalta erittäin valitettava tilanne. Ja enempää en sanokaan, kiitän kollega Williamsia näistä ajatuksistaan. Olen kanssani samaa mieltä ja minä todellakin toivon, että nyt pohditaan uudestaan Olafin tehtäviä niitäkään ei ole tarkkaan määritelty. Ja uskon, että tästä ollaan kanssani samaa mieltä. Kiitos ja vielä Ingelle aika. Kiitoksia. Saksassa on sanonta, eli jos et enää tiedä, niin perusta työryhmä. Eli nyt olisi hetki perustaa työryhmä. Luis sanoi, että nämä säännöt ovat riittäviä, mutta niitä pitää todellakin panna täytäntöön ja sitten oikeusasemme sanoi, että ne eivät riitä. No ehkä kumpikin on hiukan oikeassa. Ja sitten tästä työryhmästä täytyy vielä miettiä, mitä tekisimme. Meillä on nyt ainutlaatuinen tilaisuus ja mahdollisuus todellakin edistää tätä asiaa, mutta meidän täytyy viedä sitä oikeaan suuntaan. Ja kuuleminen osoitti, että meillä on paljon elementtejä. Se alkaa Olafista, se menee Idokin kautta ja olisin toivonut, että komissio olisi ollut riittävän rohkea tekemään ehdotuksia tästä, mutta mitään e- tästä ei ole ehdotuksessa, eli meidän täytyy nyt jatkaa työtä, mutta ehkä Williams voi vielä puhua tästä komissiossa ja ainakin näitä epävirallisia asiakirjoja voitaisiin toimittaa tänne tämän asian suhteen. Me emme nyt halua luoda tästä mitään suurta pakettia, Tähän liittyy myöskin budjettikysymyksiä ja tietysti meidän täytyy miettiä näitä ongelmia henkilöstösäännöissä ja tehän puhuitte laajasti näistäkin ongelmista. Eli tämä uudistus pitää toteuttaa nyt heti, eli komissiolla pitäisi olla rohkeutta ratkaista ongelmia, jotka ovat olleet tässä henkilöstösäännöstössä jo vuosikausia. Siitä olisin kiitollinen ja nyt odottelemme ratkaisua myöskin inhimillisten resurssien pääosastolta ja muilta asian kuuluvilta osastoilta. Kiitos. Kiitos. Kiitos oikeusasiamiehelle, kiitos Luisille, kiitos Roa Williamsille, kiitos esittelijä Gresselle ja suur kiitos tulkeille. Minä aivan sydämestäni kiitän heitä, olen kiitollinen, koska me aloitimme liian myöhään. Se oli meidän vika, että tämä venyi liian myöhään. Kiitos kaikille tästä mielenkiintoista hyvästä keskustelusta, joka on nimenomaan tärkeä meidän virkamiehemme suojelua ajatellen. Kiitos.